Possiamo dare inizio? Dobbiamo andare molto rapidi. No niin, nyt täytyy aloittaa kokous ja edetä nopeasti. Allora, faremo una piccola modifica dell'ordine dei... voti. No niin, tehdään pieni muutos. Karonnan mietintö. Täällä on kollegoita, joiden täytyy lähteä äänestämään toisen valiokuntaan, mutta meillä ei vielä ole lopullista äänestyslistaa. Mhm. Eli kohta kymmenen neuvoston asetuksen 1698-2005 muuttaminen tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta. Tässä on mietintö, jossa meidän täytyy edetä nopeasti, koska tietyissä jäsenvaltioissa on vakavia rahoitusongelmia. Meillä on jo nyt tietoa sopimuksesta neuvoston kanssa – Eli se, mistä tänään äänestetään tämän mietinnön osalta koskien maaseudun kehitystä, kyseessä on lopullinen lainsäädäntömietintö. Eli menemme suoraan täysistuntoon tämän neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen kerran. Nyt ei tarvitse lisätä tähän mitään. Tästä on jo keskusteltu useaan otteeseen maatalouden pääosaston Maria Talorinon kanssa, ja hän selvensi kaikkia kiistanalaisia kohtia, joita on tullut esille, ja tiettyjen jäsenvaltioiden huolenaiheita. Eli meidän ei nyt tarvitse tähän enää uhrata aikaa, ja voimme siirtyä suoraan äänestykseen. Ei tarvitse äänestää sähköisesti, eli etenemme nopeasti ja kiitän kollegoita, jotka ovat vetäneet pois tarkistuksiaan – näin voimme hyväksyä tämän samanaikaisesti neuvoston kanssa ja näin voimme nopeasti hyväksyä tämän uuden tekstin. Sopiko teille tämä? Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä? Siis ei tarvita nyt äänestyskorttia, eli yhtenä ryhmänä. Eli tarkistukset, niin kuin on sovittu neuvoston kanssa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia kaikille kollegoille. Tämä ei ole mikään lainsäädäntöäänestys, mutta voimme muodollisesti vielä äänestää lainsäädäntöesityksestä näin muutettuna. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämä nyt muodon vuoksi. Kiitoksia kaikille. Sitten nopeasti Karonnan mietintö. Näin Lavia ja muut voivat siirtyä toiseen valiokuntaan äänestämään. Eli 12, kohta 12. Kuinka välttää elintarvikehävikki tehokkaampaa elintarvikeketjua EU-ssa koskevat strategiat? Ja esittelijä on Salvatore Caronna. Eli äänestämme hyvin tärkeästä mietinnöstä elintarvikehävikki ja EUn strategiat, joilla voidaan parantaa elintarvikeketjun tehokkuutta. 88 tarkistusta on tullut. Esittäjä on tehnyt kuusi kompromissitarkistusta, jotta äänestys syysi helpommin. Sisämarkkinavaliokunta Koratsa Bild on nyt täällä ja haluan kiittää häntä. Hän on laatinut tästä luosunnon, lausunnon. saat, saat kohta puheenvuoron. Anjo, siis kohta saat puheenvuoron. Ei tarvitse lyödä käsiä yhteen, aina kohta sille. Eli 12 kohtaa on tässä katettuna. Ympäristövaliokunta äänesti tästä lausunnosta vasta eilen, eli äänestyslista on sitten jaettu teille. Ennen kuin Karuna saa puheenvuoron, Anjo, olkaa hyvä. I'm suffering a technical problem. Puheenjohtaja, minulla on tässä tällainen äh, tekninen ongelma. Teidän äänenne kuuluu niin kovalla, ettei, ettei tulkin ääni täältä kuulokkeista yllä ollenkaan korviin. Niin mahtakohan muilla olla samanlaisia ongelmia? Toi teknisillä possibilità. Eli teknikot voivat käydä vähän muuttamassa tätä äänetasoa. Ja sitten olkaa hyvä. No joo, solo per... Eh, niin haluaisin pelkästään kiittää kaikkia kollegoita, erityisesti kollega Lavia. Olemme hyvin nopeasti tässä valiokunnassa onnistuneet vaikuttamaan mietintöön, joka on äärimmäisen keskeinen. Ja se vaikuttaa myöskin julkiseen mielipiteeseen, ja siihen on kiinnitetty erityishuomiota, koska kyse on asiasta, jota on aliarvioitu liian pitkään. Ja tänäinen valiokunnan äänestys täällä salissa, uskoakseni se avaa nyt uusia ja merkittäviä väyliä, ja siksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän panoksestaan tähän mietintöön. Kiitos. Kiitoksia, Karonna. Ja sitten tarvitaan äänestyskortti. Onko teillä kaikilla se mukana? Eli sitten voimme käynnistää järjestää äänestykset. Eli tarkistus yksi, äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. Kansanpuolelta yksi ääni liikaa. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavaksi tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 17. Niin siis hyväksytty oli 16. Sitten 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on IMKON tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkoitus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO kolmonen, sisämarkkinavaliokunnan kolmas tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 42. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten toinen osa tarkistusta 42. Äänestys alkaa. Tässä on enemmistö, eli hyväksytty. Sitten 43. Äänestys alkaa. Ei, hetkinen, hetkinen. Kun 42 hyväksyttiin, eli 45. No niin, pyydän anteeksi. Eli unohtakaa tämä kohta. Eli 40, tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. Ään, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. No niin, sitten tar... Sitten tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 61. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus kolme. Siihen sisältyy myöskin IMKon tarkistus. Eli kompromissi kolmonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sisämarkkinavalikunnan tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hy- hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 5. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten sisämarkkinavaliokunnan tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 88. Äänestys alkaa. Tämäkin hyväksytty. No niin, katsokaa nyt tätä äänestysistää, on hiukan erilainen. Eli IMKO 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eh, vorrei precisare cosa stiamo votando. Eli täsmennän nyt, mistä tässä äänestetään. Sisämarkkinavaliokunta ei hyväksynyt meidän äänestysjärjestystämme, jonka löydätte tästä äänestyslistasta. Eli nyt äänest... siis katsokaa tarkkaan näitä numeroita, koska ainoastaan ne, nämä ovat ne, jotka saimme tänä aamuna. Eli meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan tätä numeroa. Älkää katsokaa tätä Lista, joka teillä on papereissanne, koska tänä aamuna on tapahtunut muutos. Eli IMKO 1 ja IMKO 4 on äänestetty, ja nyt äänestämme Niin, ja nyt äänestämme sitten IMKO 8. IMKO 8. Äänestys alkaa. Katsokaa tarkkaan näitä numeroita. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten IMKO 10. Äänestämme tarkistuksista IMKO 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO 17. IMKO 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten viimeinen tarkistus sisämarkkinovaliokunnalta IMKO 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin tämä on hyväksytty. Sitten siirrymme ympäristövaliokunnan tarkistuksiin. Eli ensimmäiseksi äänestämme tarkistuksesta Envi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Envi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Envi 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja sitten vielä Envi 91. Tämä on viimeinen ympäristövaliokunnan tarkistus. Eli Envi 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslauselman näin korjattuna. Äänestys alkaa päätöslauselma esityksestä näin muutettuna. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli äänestys päättyy tähän. Eli onnittelut Karonnalle. Nyt kollegat voivat lähteä sitten toiseen valiokuntaan äänestämään. Bene, adesso torniamo indietro al punto... No niin, sitten palaamme vielä kohtaan 11. Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju, rakenne ja vaikutukset. Ja esittelijä on varapuheenjohtaja José Bové. Mietintöluonnoksen hyväksyminen. Tähän on tullut 229 tarkistusta ja kolme kompromistarkistusta. Eli edustaja Bove teillä on puheenvuoron ja täällä on myöskin komission edustajat paikalla. Eli Jose, ole hyvä. Minä en aloita keskustelua uudelleen. Olemme tehneet töitä, on ollut paljon tarkistuksia. Kaikki ovat olleet kiinnostuneet tätä kysymyksestä. Meillä on kolme kompromissitarkistusta. Tämä on hyvin positiivista. Olisi ollut hyvä, että niitä olisi ollut enemmän, mutta tässä on paljon eriäviä mielipiteitä. Niitä pitää kunnioittaa tarkistuksissa. Pyydän, että äänestätte maanviljelijöiden edun puolesta. Heitähän me haluamme tällä tekstillä puolustaa, jotta heidän tuotantokustannuksensa eivät pakoita heitä lopettamaan viljelytoimintaa. Pyydän, että analysoitte asioita näin, kun äänestätte. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Eli sitten äänestämme. Yritämme edetä mahdollisimman nopeasti. Tässä on paljon äänestyksiä. Ensin tarkistus 89. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione sull'89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Äänestys alkaa. 94 hyväksytty. 95 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 98. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistuksen 98 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 121. Äänestys alkaa. Vedevo dato tutti? 121 direi approvato. Hyväksytty. Sitten 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 123. Eiku hetkinen. 126. Tarkistus 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sataka, hetkinen. Eli tarkistus 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin tämä on hylätty. Sitten 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 143. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. läheltä piti. Sitten tarkistus 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty selkeästi. 153. Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 158. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Ei, ei kun hylätty. No, kerrankin kävi näin. Sitten 159. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 162. 162. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromistarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten käännämme sivua. Seuraavana tarkistus 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nippa nappa. Sitten 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 178. Äänestys päättyy. Siis hyväksytty. Sitten tarkistus 179. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkitus 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 183. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 207. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 208. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 209. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeä enemmistö. Eli hyväksytty. Sitten tarkistus 211. Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten tarkistus 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 214. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 217. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 219. Äänestys alkaa. Haluaako McGuinness käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. You say, um, just... Anteeksi, mistä, mistä äänestyksestä puhuitte? Missä kohdassa olemme nyt? Siis 219, 219. Stojanov ja Binevin tarkistus. Eli 219 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 221. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 222. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 223. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 224. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 225. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 227. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 228. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 229. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 9. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Hylätty. Sitten tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 hyväksytty. Sitten tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ei kun siis hyvä, hyväksytty. Hyväksytty. Erehdyin. Hyvä Köstinger. Sitten tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 41. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Ei kun hetkinen. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. 56 raukeakin, eli nyt äänestämmekin tarkistuksesta 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 53. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60. Siis tarkistus 65. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten puheenvuoron saa McGuinness. Hän halusi käyttää puheenvuoron suullisen tarkistuksen osalta. Ole hyvä. Thank you, Chairman, for Kiitos puheenjohtaja tästä tekstin johdonmukaisuudesta. Ehdotan, että satojen kierto korvattaisiin sanoilla satojen monipuolistaminen. Tämä on suullinen tarkistus, eli täytyy kysyä, onko joku tätä vastaan. Jos kukaan ei vastusta, niin José Bové. Eh, Kyllä periaatteessa en olisi suullista tarkistusta vastaan, jos se on tekstin kanssa, kompromissitekstin kanssa pitävä Teidän pitää tämä arvioida, mutta uskoisin, että nyt on kompromissi olemassa. Jos tämä sopii kompromissin kanssa yksin, tuen sitä, muutoin en. Okei, okay. allora se... Selvä. Eli jos kukaan ei tätä vastusta, niin voimme äänestää Mäkinäsin ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Non ho capito, scusa, allora sono io. Nyt en ihan ymmärtänyt, hetkinen. Jose, siis oletko tätä, tätä vastaan vai puolesta? Siis tätä suurista tarkistusta vastaan vai puolesta? Je suis en faveur, si on... Olen sen puolesta, jos pitäydymme tässä kompromissi tarkistuksen kaksi tekstissä, jos me säilytämme tekstin kompromissitarkistuksen kaksi mukaisesti, tuen sitä Meillä on kaikki nämä asiat jo mukana kompromissitarkistuksessa kaksi, joten en näe nyt tämän suullisen tarkistuksen hyötyä. Écoutez, moi je vois pas l'intérêt, on va pas... Minä en haluaisi, että äänestämme jostakin. Tässä Madame Guinness sanoi, hänen pitäisi sanoa, onko tämä nyt yhtäpitävä tarkistuksen kaksi kanssa. Jos näin on, niin silloin olen sen kannalla. Kiitoksia sitten McGuinness. Um, just to reassure Mr. Bove, I... Haluan vain raihoitella herra Bove, eli pidän tästä, kyllä se on linjassa kompromissin kaksi kanssa. Bene, chiarito che siamo... No niin, eli tässä ollaan siis noudattamassa kompromissi kakkosta. Kukaan ei tätä enää vastusta, eli voimme äänestää tästä kohdasta suullisesta tarkistuksesta, jota McGuinness ehdotti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Eli tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi. Äänet puolesta, äänestys alkaa, äänestys lop, päättyy, hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys, päät- Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, eli hyväksytty. Ja sitten äänestämme päätöslauselmaa luonnoksesta näin korjattuna. Hyväksytty. No niin, onnittelut Bobelle. Me olemme käsitelleet kohdan 11. Kohta 12 oli jo tehty. Niin ilmoittaisin kollegoille, että olemme päättäneet esittäneet, tai olemme usean kertaan keskustelleet kanojen häkeistä, jotka kielletään 1. tammikuuta 2012. Ja tänä aamuna koordinaattorien kanssa keskustelimme hankkeesta ja suullisesta kysymyksestä komissiolle, joka on teille jaettu. Jos teille sopii, voimme hyväksyä tämän suullisen kysymyksen ja ottaa sen joulukuun täysistunnon esityslistalle. Näin toivovat koordinaattorit, mutta tietysti jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, niin se on mahdollista. Kukaan ei halua puheenvuoroa, eli toimimme siis näin. Siis tämä oli suullinen kysymys eikä mikään oma mietintö. Sitten siirrymme kohtaan 14. Komission ilmoitus sokerimarkkinoiden tilanteesta – kansanpuolueen pyynnöstä komissio esittelee tänään sokerimarkkinoiden tilanteen ja kertoo odotetuista seuraamuksista, joka johtuu kiintiöiden poistamisesta vuonna 2015, kuten komissio on ehdottanut. Täällä on paikalla pääjohtaja Verstailen ja annankin teille välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi muistuttaa parlamenttia siitä, että tietenkin Tästä uudistuksesta päätettiin vuosina 2005 ja 2006 ja sitä on toteutettu vuosina 2006-2007 ja uudistuksen pääperiaatteena oli se, että me mukauttaisimme sisäisen tuotantomme vastaamaan 85 prosentin itseriittoisuutta kiintiöissä. Eli meidän täytyy myös sitten tuoda sokeria. Ja tämä uudistus, se täytyi perustaa Everything But Arms-aloitteeseen. Me saimme myöskin tuomion paneelilta, eli meidän oli pakko mukauttaa tätä sisäistä kiintiöjärjestelmäämme, ja tämä löytyy tämän ehdotuksen taustalta. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä kiintiöihin tulee, niin meillä on sisäinen tuotanto mukaan lukien isoglykoosi noin 14 miljoonaa tonnia ja sisäinen kulutus on 16,5 miljoonaa tonnia ja tämä ero tulisi kattaa sitten tuonneilla. Kiintiösokerin lisäksi meillä on kiintiön ulkopuolinen sokeri. Meillä oli aikaisemmin C-kiintiö, joka muutettiin kiintiön ulkopuolisiksi sokereiksi ja tämä sokeri, sitä täytyy käyttää teollisessa käytännössä, esimerkiksi kemiassa, etanolin tuotannossa. Sitä voidaan käyttää myöskin viennissä, mutta siinä on VTOn maksimi kiintiö 1,23 miljoonaa tonnia. Ja jos tätä kiintiön ulkopuolista sokeria on vielä enemmän, niin sitten se täytyisi vetää, vähentää seuraavan vuoden kiintiösokerista. Jos nyt pääsen menen tähän markkinatilanteeseen, niin aina on yhteys tämän ja viime vuoden tilanteen välillä ja tästä syystä haluaisin antaa teille katsauksen siihen, mitä me teimme vuosina 2010 ja 2011. Me tuolloin maailmanmarkkinahinnat olivat korkealla ja tilanne oli jopa sellainen, että maailmanmarkkinahinta oli korkeampi kuin sisäinen hintamme ja tämähän oli täysin ennän näkemätöntä. Eli hintaero oli aika huomattava. Tavanomaiseen tapaan me Täytimme tämän kiintiön 13,7 miljoonalla tonnilla, mutta kiintiön ulkopuolisissa oli kysymys 2,7 miljoonasta tonnista ja täten me odotimme, että tuonti olisi 2,8 miljoonaa tonnia ja lähdettäisiin liikkeelle 2,2 miljoonasta tonnista ja tämä tarkoittaa sitä, että sisämarkkinoille tulisi puutetta. Komissio voi sisämarkkinoiden häiriövaroituksen takia ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, että meillä on riittävästi sisämarkkinoilla sokeria. Meidän tavoitteemme, kun me hallinnoimme näitä markkinoita, on se, että vuosi vuoden lopussa meillä on varastossa noin 1,8-1,9 miljoonaa tonnia. Tämä on se taso, jolla me voimme taata sen, että sokerimarkkinat toimivat. Ja jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, herra puheenjohtaja, me sallimme sen, että saatiin tuoda lisää sokeria suotuisuusolosuhteissa, eli 500 000 tonnia ja sitten 555 000 lisätonnia ja me myöskin sallimme sen, että nämä kiintiön ulkopuoliset sokerit, sitä saatiin muutettua jonkin verran kiintiösokeriksi ja näillä toimilla – Siis hyvä tasapaino sisäisen sokerin käytön ja tuonnin välillä. Näillä toimilla me varmistimme sen, että vuosi 2010-2011 markkinatilanne ensimmäinen lokakuuta oli 1,9 miljoonaa tonnia, mitä näihin varastoihin tulee. Ja nyt sitten pääsen vuoden 2011-2012 tilanteeseen maailmanlaajuiseen vajeeseen liittyen, ja koska sisämarkkinoillakin puutetta on, niin me teimme tuottajille selväksi sen, että oli tilaa tuotannon lisäämiseen. Me teimme tämän tiettäväksi ennen kuin äh, viljelykausi alkoi, ennen kuin äh, sokerijuurikasta ryhdyttiin istuttamaan, ja tämä johti siihen, että yhteisön tuotanto, äh, tuotantomitala kasvoi kolmella prosentilla – perustui myöskin erittäin hyvään satovuoteen, tuotto oli korkealla tasolla, niin me odotamme, että sato tänä vuonna tulee olemaan erittäin hyvä. Ja täten kiintiösokeri saadaan täytettyä, mutta kiintiön ulkopuolisen sokerin kohdalla me odotamme noin 500 miljoonaa tonnia ja viime vuonna puhuttiin 2,8 miljoonasta tonnista, eli tässä on suuresta erosta kysymys. Mutta jos me emme ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, niin voimme odottaa, että vuoden lopussa meillä olisi noin 1,2 miljoonaa tonnia varastoissa. Eli me olemme nyt ryhtymässä toimenpiteisiin, jotta saavutettaisiin 1,9 miljoonan tonnin loppuvaraston koko ja me aiomme toimia tässä suurin piirtein samalla tavalla kuin viime vuonnakin, eli sallimme sen, että 400 000 tonnia otetaan näistä kiintiön ulkopuolista sokereista ja ne muutetaan sitten kiintiösokeriksi ja niitä voidaan käyttää sisämarkkinoilla. Ja sen lisäksi me vielä avaamme mahdollisuuden lisätuonneille. Toisin sanoen järjestämme kilpailun, jossa tämä tuonti kilpailutetaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus hieman hienosäätää tuonteja ja saamme lisää sokeria sisämarkkinoille. Ja tämän jälkeen sitten ensi vuoden alussa pohditaan sitä, minkälaisia lisätoimenpiteitä ehkä tarvitaan, jotta saavutetaan 1,9 miljoonan tonnin tavoitetaso sisämarkkinoilla. Eli yhteenvedonomaisesti puheenjohtaja, me olemme olleet ryhtyneet toimenpiteisiin viime vuonna, jotta sisämarkkina saadaan tasapainoon ja nyt olemme parhaillaan tekemässä samaa tänä vuonna, jotta varmistetaan se, että meillä on sisämarkkinoilla riittävästi sokeria. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän, herra puheenjohtaja. Kiitos. grazie, direttore. Kiitoksia, pääjohtaja. Täällä on puheenvuoropyyntöjä. Ja herra Garcia ja sen jälkeen Lion saa puheenvuoron ja sitten muut. Erat Karti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, kiitän nyt komissiota, että se on tullut tänne antamaan näin optimistisia viestejä sokerialalta, mutta en tiedä, onko ennen tehty virheitä vai nyt. Totuushan on se, että näitä kiintiöitä halutaan poistaa vuonna 2015 tältä alalta. Näitä kiintiöitä on jo leikattu aika paljon, edellisen uudistuksen jälkeen esimerkiksi Portugalissa ja Espanjassa siellä kärsitään näistä 50 prosentin leikkauksista tuotannossa. Ja eurooppalainen tuotanto on puutteellista. Me vain tuomme ja tuomme sokeria. En oikein ymmärrä. Muutama vuosi sitten komissio halusi esittää meille näin voimakasta leikkausta. fischer Böle leikkasi näitä sokerikiintiöitä. Ja nyt mitä järkeä on, jos meillä on puutetta niin miksi meidän kannattaa sitten enää leikata näitä kiinteitä, jos kerran puutetta on markkinoilla? En nyt oikein ymmärrä, mitä tapahtuu. En ole samaa mieltä tästä toimintatavasta, siis kyllä minä ymmärrän, mutta en ole samaa mieltä. Mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista ja mielestäni tuottajamaiden on pidettävä kiinni näistä kiintiöistä ainakin vuoteen 2020 asti. Meidän täytyy antaa mahdollisuus eurooppalaiselle tuotannolle ja meidän täytyy antaa vakava mahdollisuus myöskin sokerijuurikkaan viljelijöille Euroopassa – he ovat tehneet kovasti ponnisteluita pystyäkseen mukautumaan näin jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin ja tähän lamatilanteeseen. Ja yhteisessä maatalouspolitiikassa meidän täytyy tehdä selkeitä muutoksia komission ehdotukseen ja tietysti pitää kiinni kiintiöistä vuoteen 2020 mennessä asti. Kiitos. Kiitoksia George Lyon ja sitten Des. Kiitoksia Kiitoksia tästä esityksestä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, voisitteko pyrkiä selittämään, mitkä perusperiaatteet ovat tässä sokerin maailman hinnan nousussa? Johtuuko tämä siitä, että Euroopan unionin tuotanto on laskenut vai johtuuko tämä idän kehityksestä? Mitkä syyt tässä ovat taustalla? Ja mitä te ajattelette että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, nouseeko maailmanmarkkinahinta toisekseen. On suuria huolia siitä, että ECP-maat, joilla on suuria tuontikiintiöitä, jotka eivät pysty kiintiötään täyttämään, eivät voi tässä tilaisuuteen vastata. Voisitko selittää, miksi näin on? Miksi nämä maat, joilla on suuri kiintiö, olet saaneet nämä kiintiöt, tämä vaikuttaa olemaan suuri ongelma. Tässä on ehkä 60 prosentin vaje, koska raaka-ainetta puuttuu tuotannosta ja on todellinen vaara, että vajetta syntyy tämän vuoksi. Voi Martin. Kiitoksia Albert ja sitten Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä tiedoista, joita juuri saimme. Mutta muistan kyllä ihan hyvin, ranskalainen kollega sosialistiryhmästä oli aikoinaan esittelijä, minä olin varjoesittelijä oman ryhmäni puolesta ja sitten muiden varjoesittelijöiden kanssa vaikutimme siihen, että estimme pahimman. Vuonna 2005 komissio halusi tehdä tämän uudistuksen vielä pidemmälle ja laskea hintoja vielä edelleen. Parlamentti ei vielä ollut yhteispäätösmenettelyssä, ja silloinhan, jos näin olisi toimittu, niin meillä olisi nyt vielä pahempaa pulaa kuin viime vuosina. Ja monet sokeriviljelijät olisivat joutuneet lopettamaan toimintansa. Ja komissio siis esitti tätä 2005, ja nyt se tekee taas uuden ehdotuksen, eli 2015 tilanne. Meillä on nyt puutetta tällä hetkellä ja mielestäni meidän tämä johtuu pelkästään siitä, että AKT-maat tuovat niin valtavasti tuotetta er-, Eurooppaan. Ja tässä on nyt tämä ongelma, josta johtuu tämä tämänhetkinen puute. Mielestäni tämänhetkisessä tilanteessa näitä sokerivaroja pitää käyttää erityisesti sokerin muokkausteollisuudessa. Ja tällaiset uudistukset täytyy unohtaa. Ja mielestäni komissio on jo ryhtynyt tiettyihin toimiin tällä alalla ja Euroopan tiettyjä sokeriviljelysaloja on laajennettu, jotta Euroopassa olisi edelleen sokeria. Nyt täytyy katsoa tätä tämänhetkistä tilannetta ja katsoa millaisia vaikutuksia tällä olisi. Parlamentti jo päätti, että sokerimarkkinoiden uudistaminen lykätään vuoteen 2020. Meidän täytyy keskustella vielä tästä asiasta komission kanssa, koska komissio on tässä nyt ihan eri kannalla kuin parlamentti. Bene, grazie Albert Martin. Kiitoksia Hoislin ja sitten Rubiks. Ja ich habe mich in vielen... Niin, olen Desin kanssa monesta asiasta samaa mieltä. Meidän täytyy vielä muistaa tätä historiallista tilannetta, Silloin hän kävi niin, että Euroopassa sokerin viljely väheni. Ja nyt sitten vaaditaan ne, jotka aikoinaan sanoivat, että meidän on lopetettava sokerin tuotanto Euroopassa, että nyt sitten täytyykin laajentaa eurooppalaista sokerituotantoa ja että kiintiöt ovat este sille. Ja tämä on hiukan absurdia keskustelua. Ja mielestäni kiintiöiden avulla olemme pitänyt huolta siitä, että Euroopassa ylipäänsä on sokerin tuotantoa. Ja markkinoilla on 85 prosenttisesti eurooppalaista sokeria. No nyt miten tästä sitten edetään? Tämä on tietysti kysymys, joka täytyy esittää komissiolle. Komissiohan vastustaa raivoisasti parlamentin päätöstä ja haluaa kumota nämä kiintiöt entistä nopeammin. No mikä sitten on markkinatilanne tulevaisuudessa? Katsotaanko, että tuontisokeri on niin edullista, että sitä on riittävästi markkinoilla, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Mutta suuri ongelma liittyy näihin korkeisiin tulleihin. Onko tämä lukkoon lyöty toimi vai voitaisiinko tässä toimia vähän joustavammin? Ja sitten pitkän ajan joustavuus näissä kiintiöissä – näitä kiintiöitä voidaan korottaa ja mukauttaa niitä vallassa olevaan markkinatilanteeseen. Rubix poimi... Kiitoksia Rubiks ja sitten Dantan. Tai. No ja, kastetaanpa reformu. Kiitos. Minkä tyyppisestä uudistuksesta on kysymys? Täytäntöönpanovaiheessa meillä on vaikeuksia ja ongelmia, emmekä me pysty tuottamaan sokeria niin paljon kuin tarvitsisimme. Ja Latviassa ja Euroopassa yleensä meillä kasvatetaan hyviä sokerijuurikkaita, emmekä onnistu kuitenkaan tuottamaan riittävästi. Ja nyt meille on kerrottu, että Euroopasta on tullut sokerin tuoja sen sijaan, että se olisi sokerin viejä. Eikä tämä minun mielestäni ole millään muotoa loogista koska meillä on kehittynyt järjestelmä ja koko sokerisektoria on uudistettu. Minulla olisi kysymys, ymmärsinkö oikein? Ymmärsinkö oikein, eli kiintiön ulkopuolista sokeria muutetaan kiintiösokeriksi ja tarkoittaako tämä sitä, että latvialaiset maanviljelijät, jotka haluavat uusia tuotantosopimuksensa, voivatko he saada kiintiöitä silloinkin, kun heillä ei tällä hetkellä, jos, heillä, he, tällä, jos heillä ei tällä hetkellä ole tällaisia kiintiöitä? Kiitoksia. Dantin ja sitten Rodust. Minä haluaisin saada selvityksen komissiolta aikaisemmissa teksteissä ajateltiin, että nykyinen järjestelmä päätyisi vuonna 2016. Nyt tässä ehdotuksessa on mainittu 2015. Mitään keskustelua ei ole käyty kenenkään kanssa. Kuitenkaan tästä aiheesta voisitteko meille selvittää, miksi kyseessä on yhtäkkiä vuosi 2015? Tässä on nyt tällainen makiavelistinen suunnitelma. Laskemme ensin kiintiöitä, jotta tuotanto Euroopassa laskee, ja sitten nyt meille tullaan selittämään, että järjestelmä päättyy vuonna 2015, sillä meidän tuotantomme on liian vähäistä. Emme voi tällaista logiikkaa kyllä seurata. Grazie Michel. Kiitoksia. Ulrike McGuinness. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia. En varmaan teitsestäni suosittua, kun nyt puhun tästä ongelmasta jos me haluamme uudet kattorajat, niin sitten täytyy muistaa maito, siihen ei haluta kiintejä. Mutta jos kiintiöstä pidetään kiinni sokerin alana, niin ymmärrän sen kyllä. Sanon tämä nyt ihan selvästi, puhun omasta puolestani, en ryhmäni puolesta, mutta jos nyt haluamme luopua kiintiöistä, ja valtaosa valiokunnasta kantaa, että myöskin maidon osalta pitäisi luopua, No en välttämättä ole samaa mieltä, mutta jos näin halutaan tehdä, ettei ole kiintiöitä, niin se on hiukan ongelmallista ymmärtää, miksi sokerin osalta pidetään kiinni näistä kiintiöistä. No sokerin käyttö on ollut hyvin vakaata viime vuosina. Ja sokeri hinta on lähentynyt maailmanmarkkinahintoja. Mutta maidon osalta sanotaan, että maidon markkinahinnat nousevat. Eli meidän täytyy miettiä valiokunnassa, mitä me oikeastaan haluamme. Haluammeko kiintejä, kiintiöitä vai emme? Ja tällä hetkellä kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle tätä oikein ja haluaisin nyt tietää, mistä tässä on kyse. Tässä puhuttiin vuodesta 2020, mutta henkilökohtaisesti aikaisemmin emme ole tietoisia näistä seuraamuksista, emmekä tienneet, että myöskin maito tulee mukaan näihin kiintiöihin. Eli tässä valiokunnassa meidän täytyy vielä paljon enemmän selvittää näitä asioita ja saada lisätietoja. Emme voi vain sanoa, että nyt perunat mukaan ja nyt perunat ulos, ellei me tiedä, mistä oikeastaan tässä viime kädessä on kysymys tarkalleen ottaen. Äh, Kiitoksia. Marian sitten Reimers. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin komissiolle. Jos voisin esittää heille kysymyksen, me olemme puhuneet sokerin määrästä, mutta meidän tulisi puhua myöskin sokerin laadusta. Jotkut elintarvikesektorilla ovat sitä mieltä, että eurooppalaisen sokerin laatu vastaa standardeja. Eli ehkä komissio voisi vastata tähän. Ja sitten toiseksi tuen latvialaisen kollegan kysymystä, koska Irlanti myöskin on menettänyt sokeriteollisuuden uudistuksen takia, koska se oli pieni teollisuuden ala, mutta se oli kuitenkin hyvin merkittävä eh, viljelyskierron kannalta meidän maassamme. Ja jos jollakin kollegalla vielä on sokeriteollisuutta, niin taistelkaa sen puolesta. Mekin haluaisimme sen puolesta taistella Irlannissa ja ehkä komissio voisi kommentoida sitä, mitä muita vaihtoehtoja jäsenvaltioille sitten on, jotta ne voisivat tuottaa edes omille markkinoillensa sokeria nyt, kun me siirrymme kohti tulevaisuutta ilman kiintiöitä. Eh, Britta Reimers. Kiitoksia Reimers ja sen jälkeen Jaar. Ja. Ähm. Kiitos. Minä huomasin, että tässä puhutaan nyt yleisesti sokerista, mutta mehän kaikki tiedämme, että sokeri ei ole sokeria. Ruokosokeri on erilaista kuin sokerijuurikas. Tästä saadaan aina kuulla, mutta kuitenkin kummastakin puhutaan samalla kertaa, ja se ei ole oikein. Meillä on liian vähän korkeatasoista sokerijuurikasta, ja siksi sokerin käyttäjät eivät käytä tätä markkinapotentiaalia. Ja myöskin tätä tavaraa on nyt vähemmän markkinoilla. Esimerkiksi Itä-Saksassa, Puolassa, siellä on ostettu valtavasti sokeria, jotta voidaan toimittaa näitä sokeria omille markkinoille. Ja me aina reagoimme näihin komission ehdotuksiin, ja se osoittaa, että kaikki säännellyt järjestelmät, joissa ei ole mitään kunnollisia raameja, vaan vain tiukat ja säännöt, ja noudatetaan vain sitä, mistä on etukäteen päätetty, niin silloin ei toimita oikein markkinoilla. Ja siksi haluaisin nyt selkeästi puhua siitä, että kiintiöt tulisi poistaa kokonaan. Eli meidän täytyy unohtaa kiintiöt. Aina kun me käsittelemme näitä kysymyksiä, muutokset eivät ole myönteisiä. Ei kiintiöiden uudistaminen tai muutkaan uudistamista ole onnistuneet, ne eivät toimi. Ja tässä näkyy myöskin selvästi, kuinka paljon tällä alalla on liikevaihtopotentiaalia, mutta kuitenkaan kysyntää potentiaali ei ole käytetty täysimittaisesti hyväkseksi. Esimerkiksi valkosokerin osalta elintarvikealalla tätä potentiaalia ei ole käytetty, koska oli rajoituksia. Selvästi tätä tarvittiin, mutta tämäkään ei ole tervettä markkinoilla. Ja täytyy myöskin muistaa, että meidän täytyy miettiä myöskin ruokailutottumuksia ympäri maailmaa ympäri maailmaa elinolosuhteet nousevat, joten silloin tar- myöskin nämä ihmiset syövät enemmän sokeria sisältäviä tuotteita, ja silloin se vaikuttaa myöskin sokerin kysyntään. Nämä trendit eri kansissa vaikuttavat siihen. Ja mielestäni meidän täytyy poistaa nämä kiintiöt. Se on tarpeellista 2015, onko se sitten oikea aikataulu, no se on joillekin järkytys ja ymmärrän sen, mutta viimeksi kun tehtiin uudistus, huomasimme, että näistä kiinteistöistä pitäisi luopia. Ja Rodis on oikeassa, tämä järjestelmä ei ole tällä tavalla toiminut. Grazie, Bri. Kiitoksia. Ja sitten Jaar ja sen jälkeen Tarabella. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan henkilökohtainen huomio ja sitten poliittinen kysymys. Henkilökohtaisesti sanoisin, että Itä-Saksassa meillä on ollut ongelmia näiden kiintiöiden kanssa alusta saakka. Oliko se sitten sokerista tai muista kiintiöistä? No näiden kiintiöiden kanssa, no nehän liittyvät sosialistisen järjestelmään. Ja niistä päätettiin markkinatalouden, äh, suunnitelmatalouden puitteissa. Eli sitten, onko tämä kiintiö jaettu oikein? No ei, aikaisemmin se oli kommunistisessa järjestelmässä ja se oli siis alueellinen ongelma. Mutta tämä sai paljon hyväksyntää, eli kyse on edullisista kiintiöistä ja nyt ehdotetaan, että ne poistetaan. No nyt ihan suoraan sanottuna, yleensä kiintiöjärjestelmät ovat surkeita. Mutta maataloudessa on nyt sitten lähdetty toiselle tielle, mutta, mutta Mehän halusimme luopua maitokiintiöistä ja näin tehtiin, mutta täytyy muistaa, että tämä soft landing, tämä pehmeä laskeutuminen ei oikein onnistunut. Vaikutukset olivat itse asiassa aika rankkoja. Ja meidän täytyy olla nyt varovaisia sokerin suhteen. No tietysti voidaan miettiä, että ehkä voimme luopua kiintiöistä ja kukaan ei sitä huomaa, eivät tuottajat eivätkä kuluttajat. Mutta sitten kysymys komissiolle. Me olemme tässä aika epävarmoja, koska me emme halua enää tällaisia kesantoja. No sitten hintaennusteet. Kuinka varmoja ja kuinka vakaita tällaiset hintaennusteet ovat? No sitten kun ollaan korkean hinnan vaiheessa, silloin on helppoa puhua kiintiöiden kummoamisesta. Näin tehtiin maidon osalta. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten toinen kysymys kuinka paljon pelivaraa meillä on järjestelmässä näiden kiintiöiden suhteen, jotta voidaan säännellä tuotantomääriä. Eli ens, esimerkiksi se kiintiöstä voidaan miettiä, miten se suhteen toimitaan. Ja mielestäni nämä kysymykset ovat paljon tärkeämpiä, koska tämä liittyy luottamusta rakentaviin toimiin, joita maataloudessa tarvitaan ja joita viljelijät tarvitsevat. Me tarvitsemme luottamuksen rakentamista Eli jos me haluamme tehdä muutoksia järjestelmään, niin sitten aika äänettä ja vaaratta voisimme luopua kiintiöstä. Silloin olisi tällainen win-win-tilanne. Mutta lopuksi vielä sanoisin, että yleensä meidän täytyy muistaa maataloudessa, että yleensä toimimme niin, että kiintiöt ovat surkea järjestelmä. Ja niistä viime kädessä pitäisi luopua. Grazie, onorevole jär. Kiitoksia. Sitten Tarabella. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä en toivoisi, että käännämme markkinoiden säätelypolitiikalle liian nopeasti selkää. Markkinoilla on sääntöjä, vaikka ne eivät toimikaan. Tiedän, että nyt tällä hetkellä komissio on hyvin liberaali, haluaa vapauttaa kauppaa, mutta jos me annamme tehdä mitä tahansa, hinnat romahtavat, kun tuotantoa on liikaa ja me tarvitsemme säätelypolitiikkaa, joka säätelee tuotantoa, joka on joustavampi, joka vastaa markkinoiden tarpeisiin joustavasti, joka pystyy sopeutumaan markkinoiden tilanteisiin. Me luomme itse kriisejä ja sitten hankimme tien kriisistä ulos. Ja haluaisin muistuttaa, että vuoden 2005 reformi, jossa halusimme tehdä muutoksia niin, että ähm, viljelyä jatkettaisiin kaikin, kaikkein tuottavimmilla alueilla, Ranskassa, Saksassa, ehkä Puolassa ja niin edespäin. Me teimme tämän ja sitten käännymme tuottajien ja teollisuuden puoleen ja miksi sitten tuottajat saivat tukia, koska heidän piti tehdä muutoksia. Ja tämä tarkoitti oikeastaan sitä, että he sulkivat tuotantolaitokset ja siirsivät ne muualle, ehkä toiselle mantereelle. Ja nyt kaikki on aivan niskoin Euroopassa myöskin. Aivan selvästi meidän täytyy tässä pohtia, minkälaista säätelypolitiikkaa tarvitsemme, ja komissionhan tämä kuuluisi tehdä. Säätelypolitiikkaa, joka on joustava ja joka voi vastata markkinoiden tarpeisiin. Tämä on totta teollisuudessa ja maanviljelyssä. koko maailmassa on alueita, joissa on vapaat markkinat Kiinassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta me olemme ainoita, jotka tekivät pieniä muutoksia edestakaisin ja kärsimme tästä. Tämä on totta kaikessa metalliteollisuudessa, raskaassa teollisuudessa, mutta muut eivät avaa omia markkinoitaan. Ja koska me, eurooppalaiset, me haluamme, ja tämähän tulee minua IMKossa sitten kyllä työllistämään, me haluamme ajatella myöskin ulkopuolisia markkinoita, me avaamme portit ja sitten puramme pohjaa meidän omien tuottajiemme eh, tulevaisuudelta. Meidän täytyy olla tässä joustavampia ja vastata markkinoiden tarpeisiin. Minä en vastusta kiintiöitä. Ajattelen tässä myöskin maitoalaa. Ehkä olemme unohtaneet mahdollisuudet tuottaa enemmän ja viedä tuotteitamme muualle maailmaan, mutta meillä ei ole 25 vuoteen ollut tuotantokriisejä. Kriisi tuli vasta vuonna 2025, kun halusimme poistaa kiintiöt, vaikka markkinat eivät olleet valmiita tähän. Ja tämä aiheutti sen, mikä te, me hyvin tunnemme, hinta romahti puoleen entisestään. Meidän pitää pitäytyä säädellyissä markkinoissa. Te ymmärrätte varmasti tämän. Kiitoksia. Hoisilon vielä pyytänyt puheenvuoroa sen jälkeen Anjom. Niin anteeksi. Siis tämä kiintiökeskustelu on minusta sellaista, että joku tukee kiintiöiden poistamista, toisaalta pitää niistä kiinni, näistä sokerikiintiöistä. Tämän kiintoisa keskustelua, mutta monissa kohdissa meidän täytyy tehdä ero. Eli monet asiat liittyvät toisiinsa. Olemme keskustelleet viinistä. Jos nyt sanon, että sääntely pitää purkaa, niin sitten Raimersin kanta oli hyvin selkeä. Jos sääntely poistetaan, niin se on aika selkeä, mutta meidän täytyy tehdä ero sen jälkeen, miten näitä kiintiöitä voitaisiin hallinnoida vaihtoehtoisesti. Se olisi yksi tapa edetä, mutta kysymykseni on. Komissio on jo sallinut tämän stevian, esimerkiksi juoma teollisuudessa se, että tulevaisuudessa hyvinkin merkittävä, ja mitä, miten se sitten vaikuttaa sokerimarkkinoihin. Ehkä tätäkin voitaisiin miettiä. Agnion. Thank you. Uh, I... Sen Agnion. McGuinness and the member. Haluaisin vain kysyä McGuinnessilta ja latvialaiselta jäseneltä. Kyllä te haluaisitte, että sokerijuurikasta kasvatettaisiin teidän maissanne, mutta onko tehtaat jo purettu? Koska ei tässä ole kysymys ainoastaan maanviljelystä, vaan koko prosessin täytyy saada tästä rahaa ja heidän täytyy olla luottavaisia sen suhteen, että saadaan tehdas, joka tuottaa sokeria vuosikausia eteenpäin, jotta jokainen saa sieltä omansa ulos. Komissiolle Haluaisin kysyä, oletteko te tehnyt vaikutusten arviointia siitä, mitä tässä voisi tapahtua, koska sokerijuurikas on kasvi, joka tuottaa hyvin erilaisia määriä maasta toiseen. Jos tarkastellaan esimerkiksi viime vuotta, minä menetin kolmanneksen sadostani kylmälle eh, talvelle. No sato ei kovinkaan hyvä ollut ylipäätään saimme 16 aakeria ja tänä vuonna me saamme 33 tonnia ekeriltä, eli ero on huima. Jos kiintiöt poistetaan ja sanotaan, että nyt eh, kenttä on vapaa, niin aika varmasti viljelmät sitten siirtyvät sinne, missä samalla pinta-alalla tuotantomäärä on suurempi, esimerkiksi Pohjois-Ranskassa. Esimerkiksi meillä, Isossa Britanniassa meillä on hyvin leudot talvet, mutta oletteko te katsoneet eteenpäin, mitä tässä saattaa tapahtua? Kiitos. Bene, grazie a tutti. Kiitoksia kaikille. Ja sitten vielä Verstailen pääjohtaja saa puheenvuoron. Minullakin on samoja huolenaiheita kuin kollegoilla. Ennen kuin puretaan kaikki markkinoiden hallintavälineet, meidän pitäisi luoda vankka suojelurakenne kriisin varalta. Muuten riskinä on se, että teemme valintoja, joita sitten ehkä kadumme myöhemmin. Ferslainen saa nyt puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan eri kysymyksiin, joita esitettiin. Aloitan herra Garciasta. Hän pahoittelee sitä, että olemme tehottomassa tilanteessa sisämarkkinoilla, mutta haluaisin muistuttaa häntä siitä, että kuten sanoin puheenvuorossani, tämä johtuu politiikasta, jota on harjoitettu vuosina 2005 ja 2006. Tässä kontekstissa on hyvin tärkeää, että meillä on kansainvälisiä sitoumuksia ja tämä kaikki paitsi aseet sopimus avasi meidän rajamme sokerille ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Nämä kiintiöt täytyy ottaa huomioon myöskin, ne eivät periaatteessa nehän ovat rajoittamattomia, mutta meillä on tiettyjä turvalausekkeita. Ne eivät mene yli 3,5 miljoonaan tonniin. Nyt me olemme 2,8 miljoonassa tonnissa. Meidän täytyy ottaa huomioon, että järjestelmä ottaa huomioon myöskin tuonnin, kuten sanoin aikaisemmin. Sitten esitin kysymys maailmanmarkkinahinnoista ja sisämarkkinahinnoista. Haluaisin sanoa, että uudistuskeskustelun vuoksi me laskimme hintoja. Tämä oli looginen vastaus. Meidän piti sopeutua maailmanmarkkinahintaan ja me säädimme sisämarkkinahintaa tämän mukaan. Se oli, hiukan, se oli noin 400 euroa per tonni, ja me näimme, että tässä oli todellakin vastaavuus sisäinen sen ja ulkoisen hinnan välillä. Tämä johtui saatavuudesta uskoisinpa maailmanmarkkinoilla, ja kuten sanoin, me näimme jopa, että oli hiukan yllättävää, että meidän sisämarkkinoillamme hinta oli matalampi viime vuonna kuin ulkomarkkinoilla, maailmanmarkkinoilla siis oli ennätyksellinen taso yli 2700 miljoonaa tonnia tuotantoa ja me näemme, että tässä tuotanto on noussut jonkin verran, mutta markkinoilla – on jonkinlainen pieni viive, joten emme voi olettaa, että tämä tilanne jatkuu tulevaisuudessa. Tämä on myöskin hyvin tärkeää, mitä tulee meidän ehdotukseemme purkaa kiintiöjärjestelmä tai että emme jatkaisi kiintiöjärjestelmän vuoden 15 jälkeen. Olemme nähneet, että on vastaavuus sisämarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan välillä ja on hyvin tärkeää, että tässä kyseessä ei ole vain markkinahinta, mutta myöskin tuotantokustannukset, jotka ovat tietenkin erittäin tärkeitä tässä keskustelussa, ovat laskeneet, sillä meidän tuotanto per hehtaari on noussut tasaisesti sekä sokerijuurikkaan että sokeriruoan osalta. Eli nyt tuotantokustannukset lähentyvät maailman markkinoiden tuotantokustannuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on pian sellainen tilanne, jossa voisimme kilpailla ulkomaisen sokerin tuotannon kanssa tuotantokustannuksien perusteella. Eli tällä hetkellä tilanne on muuttumassa. Hintojen välillä on vastaavuus, mutta myöskin tuotantokustannusten välillä on pian vastaavuus. Tämä vaikuttaa kiintiöjärjestelmään. Haluaisin myöskin muistuttaa niille, jotka ovat kiinnostuneita asiasta, että tällä hetkellä komissio on vielä tärkeässä roolissa sisämarkkinoilla, mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy järjestää tuontiin ja vientiin jonkin verran rajoituksia. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia, jotka säätelevät eh, sokerin tuontia, ja jos me puramme kiintiön näitä rajoituksia ei enää voida käyttää, ja se te- tekee mahdottomaksi kaikki mahdolliset interventiot sisä- ja maailmanmarkkinoilla. Eli tämä on keskustelu, jota me tulemme käymään varmastikin vielä ehdotuksemme puitteissa vuonna 2013. Sitten yleinen huomio kiintiöjärjestelmän purkamisesta. Jos menen nyt yksityiskohtaisempiin seikkoihin, esitettiin kysymys uudesta tuotteesta nimeltään stevia, joka on makeutusaine, sillä on mahdollisuuksia. Me emme usko, että se on jotakin, mikä tulee korvaamaan sokerin. Sen energiasisältö on erilainen ja sitä tullaan käyttämään aspartaamin kaltaisten makeutusaineiden tavoin. Emme usko, että se on suuri vaara sisäiselle sokerin hinnalle sisämarkkinoilla. Sitten oli kysymys siitä, kuinka paljon meillä on tulleja sokerin suhteen. Meillä ei ole sokerin tuotannon suhteen enää tulee. Meillä on jonkin verran kiintiöitä, voimme markkinoiden mukaan niitä säätää. Sitten myös kysymys, voidaanko kiintiöitä vielä tässä välissä nostaa jälleen kerran. Herran puheenjohtaja, me järjestimme tämän reformin ja eurooppalainen kuluttajahan maksoi tästä uudistuksesta ja järjestelystä siitä, että kiintiöitä pienennettiin, joten olisi hiukan epäloogista tämän suuren ponnistelun jälkeen nostaa kiintiöitä uudelleen, eli se ei ole nyt päämäärä. Ja haluaisin myöskin jäseniä muistuttaa siitä, että komissiolla on mahdollisuus, jos on vaarana, että sisämarkkinat häiriintyvät, mutta kiintiön ulkopuolista sokeria kiintiösokeriksi, joten tässä järjestelmässä on siis joustavuutta niin, että me voimme vastata markkinoiden tilanteeseen, mitä tulee tasapainoon kiintiön ulkopuolisen ja kiintiön sisäisen sokerin välillä. Tämä vastaa myöskin kysymykseen siitä, että emme ole tällä hetkellä vapauttamassa lisäkiintiöitä. Esitettiin kysymys myöskin siitä, miksi maitokiintiöt purettiin eikä sokerikiintiöitä. Uskon, että kiintiöiden purkaminen on yleinen tendenssi, joka on esiintynyt kaikilla sektoreilla. Olemme aloittaneet uudistuksia 1992 vuodesta alkaen olemme keskittyneet enemmän markkinoiden tilanteeseen ja kiintiöiden purkaminen sopii tähän tendenssiin. Ja tietenkin, koska me harjoitamme enemmän tuontia ja vientiä ja meistä tulee globaalimpi toimija, meidän ei pitäisi tarpeettomasti rajoittaa tuotantoamme. Se haittaisi meidän toimintaamme maailman markkinoilla. Esitin kysymys koskien Irlannin tilannetta. Reformi on sellainen, että meillä oli järjestelmä, jonka mukaan jokainen jäsenmaa, jokainen sokerin tuottaja yritys pystyy päättämään, missä määrin se saattaisi jatkaa näiden alhaisten hintojen vallitessa tuotantoaan. Sanoin, että viitehinta on ollut noin 400 euroa. Eli jokaisen sokeriyrityksen on täytynyt pohtia, voivatko he toimia tuottavasti tämän hinnan ollessa vallalla. Ja yritykset ovat edessä tapauksessa todenneet, ettei se ollut mahdollista ja he ovat sulkeneet laitoksiaan. Eli kuten ymmärrätte, ei ole mahdollista antaa ylimääräisiä kiintiöitä niille jäsenmaille, joissa laitoksia on suljettu. Sitten joitakin huomioita siitä, kuinka paljon meillä olisi mahdollisuutta muuttaa kiintiöjärjestelmää niin, että se olisi joustavampi. Nyt herra puheenjohtaja, vuoteen 2015 asti meillä on tiettyjä välineitä, joustavuusvälineitä, jotka tekevät mahdolliseksi sopeutua markkinatilanteisiin ja siihen, että sisämarkkinoilla on tarpeeksi sokeria saatavilla. Ja luonnollisesti jälleen kerran kysyttiin, olemmeko me sitä mieltä, että hintatilanne tulee olemaan sellainen, että voimme kiintiöt purkaa. Vastaisin jälleen kerran, että vain hintatilanne ei ole määrittävä tekijä, sisämarkkina, ulkomark- hinnat ja sitten myöskin tuotantokustannuksien kehitys ovat tärkeät. Mitä tulee tulevaisuuteen kiintiöiden jälkeen, nämä tuotantokustannusten muutokset sokerijuurikkaan suhteen otettu huomioon ja uudistuksen tarkoitus on keskittyä kaikkein tehokkaimpiin alueisiin. Tämä ei sulje pois sitä, että tämä kehitys jatkuisi, mutta tällä hetkellä on vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan. On selkeää, että jokainen sokerin tuotantolaitos joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan maailman markkinoiden kanssa. Kiitoksia. Bene. Non so se... Kiitoksia. En tiedä, ovatko kaikki tyytyväisiä näihin pääjohtajan selityksiin, mutta nyt on kuitenkin käyty keskustelu aiheesta, johon varmasti vielä palaamme, kun keskustelemme yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Sitten viimeinen kohta, kohta 15, komission ilmoitus maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden valmistelusta. Osana uudistusta innovaatio tietysti on tärkeä käsite maataloudessa tulevaisuudessa, ja komissio ehdottaa, että se käynnistäisi innovaatio kumppanuuden ja tarkoituksena on tehostaa resurssitehokasta, tuotteliasta ja vähäisten päästöjen maataloutta. Tämä kumppanuus yhdistäisi eri tahoja, jotta voitaisiin helpottaa tutkimuksen ja innovaation soveltamista konkreettisissa toimissa. Ja komissio esittelee meille tämän merkittävän hankkeen, eli komissio saa puheenvuoron ja täällä on ilmeisesti paikalla Shele maatalouden pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja käsite innovaatiokumppanuudesta on lähtöisin innovaatiouniotin lippulaiva-aloitteesta. Siellä viitataan jo innovaatiokumppanuuteen myöskin kestävän maatalouden yhteydessä. Mutta jos nyt menemme sisältöön ja tavoitteisiin, jos lähdemme liikkeelle haasteista – meillä on ennuste 70 prosentin lisäyksestä ruoantuotannossa vuoteen 2050 mennessä ja tämä aikoina, jolloin maankäytöstä kilpaillaan jo e, e, tälläkin hetkellä, koska maata käytetään biomassan tuotantoon, on, halutaan suojella luontoa, biologista monimuotoisuutta ja niin edelleen. Ja on aivan selvää, että tämän tyyppisissä tilanteissa, jossa kysyntä kasvaa, se tulee laukaisemaan reaktion maataloudesta. Jos me pidämme mielessämme sen, että aikaisemmat tuottavuuden kasvut, meillähän oli menestystarina siitä, että maatalous onnistui vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Me tiedämme, tämän perusteella, että ne osittain saavutettiin ympäristön kustannuksella ja luonnonvarojen kustannuksella. Tästä me voimme vetää sen johtopäätöksen, että jos maatalous yksinomaan vastaa kasvaneeseen kysyntään perinteisin keinoin, niin silloin me joudumme suuriin vaikuuksiin veden, biologisen monimuotoisuuden, maan ja niin edelleen suhteen. Ja tähän täytyy puuttua. Me tarvitsemme kasvavaa tuotantoa, koska kysyntä on kasvanut, mutta se täytyy hoitaa tavalla, joka on linjassa ympäristövaatimusten kanssa. Toisin sanoen kestävää kasvua ja että siinä kunnioitetaan luonnonvarojen hallinnointia. Siihen ei tarvita yksinomaan toimintaa primääritasolla, koska hyvin usein ratkaisut ne löytyvät ketjun myöhemmässä vaiheessa Haluaisin muistuttaa teitä tässä yhteydessä siitä, että on arvioitu, että 25 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta menee haaskoon sen korjaamisen jälkeen. Ja jos me voimme tätä määrää vähentää, niin silloin me helpotamme jo hieman niitä paineita, joita primäärityötäntöön kohdistuu. Ovatko nämä ratkaisut, joita meidän täytyy löytää haasteisiin ja joilla ratkaistaan ongelmia, ovatko nämä, niitä, nämä keinot eivät vielä ole saatavilla ja meidän täytyy investoida uusiin lähestymistapoihin, tutkimuksiin ja meidän täytyy varmistaa se, että tutkimus sitten johtaa innovoivaan toimintaan, joka on maanviljelijöiden käytössä kentällä. No, kaiken tämän sanottua, niin minun täytyy todeta myöskin, että paljon tutkimusta on, mutta hyvin suuri osa tutkimuksesta päätyy pöytälaatikoihin ja hyllyille, ja siitä ei päästä innovoivaan käytänteeseen käytännössä. Ja sitten toisaalta meillä on maanviljelijöitä, jotka haluavat kehittää toimintaansa, jotka suhtautuvat hyvin avoimesti näihin haasteisiin ja niiden ratkaisuun, mutta Usein valitetaan siitä, että tutkimus ei ole mukautettua riittävällä tavalla todellisiin tarpeisiin ja maanviljelijät eivät oikeastaan ole nähneet, että heidän tarpeisiinsa olisi vastattu. Eli johtopäätöksenä voisin sanoa, että meidän täytyy saattaa käytäntö, tutkimus, neuvontatoiminta yhteen ja tähän tarvitaan sitä, että tiedonvälitystä helpotetaan ja kurotaan umpeen tämä kuilu tutkimuksen ja käytännön välillä. Meidän täytyy lähestyä innovointia eri sektorit ylittävällä tavalla, eli siinä eh, tutkitaan koko tuotantoketjua, ei ainoastaan primäärituotantoa, ja meidän täytyy myöskin sitten pitää mielessä olemassa olevat toimet, koska paljon on olemassa, mitä toimiin tulee, ja niissä saattaa löytyä ratkaisuja, mutta osittain ne ovat sirpaloituneita, eivätkä niiden välillä ole yhteyttä, sellaista yhteyttä, että saataisiin yhdistettyä voimat ja saataisiin tätä kautta todellisia tuloksia aikaiseksi. Eli meidän johtopäätöksemme on, on se, että me tarvitsemme suurempaa verkostoitumista, meidän täytyy saada arvoa olemassa oleville toiminnoille ja saada aikaan synergioita, jotka täydentävät toisiaan. Sitten tarpeista. Meillä on maaseudun kehittämistoimia, jotka ovat hyvin voimakkaita. YMPn uudistamisen yhteydessä siihen on lisätty jotakin. Voisin mainita muutamat. Sieltä löytyy yhteistyömenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijat, kansalaisjärjestöt, maanviljelijät voisivat tavata kentällä ratkaistakseen hyvin spesifisiä ongelmia äh, maatilan tasolla. Sitten myöskin tiedon siirtoon on kiinnitetty suurempaa huomiota. Tämä voidaan yhdistää investointitukeen. Ja sitten on muita tuomia, toimia, jotka liittyvät maatalouden ympäristötoimiin tai paikallisen kehittämisen toimiin. Nämä kaikki mahdollistavat sen, että meillä on työkalupakki, jota käytettäessä voidaan saavuttaa enemmän kuin jos käytetään tällaisia sirpaloituneita kohdentamattomia välineitä. Toisin sanoen ylimmäisenä ajatuksena tässä on se, että tiedonsiirto ja innovaatiota kannustetaan. Ja me ehdotamme, että tähän lisätään aivan erityinen verkosto, joka keskittyisi innovaatiokumppanuuteen ja joka sitten varmistaisi sen, että tieto virtaa kaikkien eri osapuolien välillä ja antaa myöskin tietoa mahdollisuuksista ja maatalouspolitiikasta, tutkimuspolitiikasta yhdistettäisiin maanviljelijät heidän voimansa yhteen, jotta he ryhtyvät eh, vaihtamaan parhaimpia käytäntöjä ja että he olisivat yhteydessä tutkimusyhteisöön. Ja meidän täytyy saada myöskin systemaattista palautetta tarpeista näille tutkijoille, jotta he voivat ottaa sen tutkimustoiminnassaan hyväksi huomioon. Ja sitten jos puhumme tutkimuksesta, niin meillä on Horizon 2020 laadinnan alla ja on aivan selvää, että soveltava tutkimus nimenomaan antaa sitä tietoa meille siitä, miten me voimme mukauttaa näitä toimia tarpeisiin. Meillä on Euronet-projekti, erilaisia ohjelmia, ohjelmointialoitteita veteen ja maaperään liittyen. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että halutaan päällekkäisyyttä tai keksittäisiin pyörä uudelleen, vaan tässä on kysymys siitä, että me haluamme yhdistää nämä olemassa olevat lähestymistavat, jotta saavutettaisiin nämä synergiat, jotka mainitsin. Sitten mahdolliset teemat. Innovaatiokumppanuudessa ajatu, se ei välttämättä sovi yhteen tällaisen ylhäältä alhaalta menevän lähestymistavan kautta, vaan päinvastoin. Eli sitä voidaan sitten täydentää täytäntöönpanovaiheessa ja meidän täytyy lähteä liikkeelle tekniseltä maatilan tuotanto tasolta. Ja meidän täytyy pitää mielessä myöskin kestävyyskysymykset, teknologiat, avoimuus, ympäristöasiat ja se tapa, miten logistiikka kehittyy ja lopuksi vielä elintarvikeketju kuluttajaan saakka, koska kuluttajan toimilla myöskin on suuria vaikutuksia primaarityötäntöön. Se täytyy myöskin ottaa huomioon. Eli tämä kaikki yhdessä koostuu, muodostaa sitten innovaatiokumppanuuden. Missä tässä vaiheessa ollaan? Me olemme jättäneet asioita käsiteltäväksi maaseudun kehittämispaketin yhteydessä. Me olemme tehneet ehdotuksia innovaatiokumppanuusverkostosta. Tämän lisäksi, jotta kurottaisiin umpeen kuilu tutkimuksen ja kentän välillä, niin me olemme valmistelemassa tiedonantoa parlamentille ja neuvostolle. Ja virallisesti kumppanuus lanseerataan sen jälkeen, kun saadaan positiivinen lausunto parlamentilta ja neuvostolta. Meidän aikomuksenamme oli saada aikaan tämä verkosto aikaiseksi jo vuonna 2012, koska tämän kautta me voisimme sitten hieman suodattaa tätä ajattelutapaa pitää mielessä tulevan ohjelmointikauden. jotta innovaatio sitten saadaan, jotta siitä keskustellaan riittävästi sidosryhmien kanssa jo etukäteen. Ja täysi täytäntöönpano sitten tapahtuisi, kun maaseudun kehittämispolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka lanseerataan yhdessä. Bene, grazie, dottor Schiller. Kiitoksia. Sitten käynnistämme keskustelun. Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Mäkines, Dorfman ja Reimers. Marja, ole hyvä. Thank you, Mr. President. And... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle tästä esityksestä. Tämä kysymys on sellainen, että sitä käsitellään jäsenmaissa. Tämä on ollut hyvin hyödyllistä, mutta on hyvin vaikea vieläkin nähdä ydintä tässä ehdotuksessa. Kukaan ei olisi eri mieltä siinä ajatuksessa, että kaikki ruoka sektorin, ruokaketjun toimijat yhdistetään, eikä kukaan ole tutkimuksen ja kehityksen vastainen. Kysymyksessä on se, kuinka toteutamme nämä asiat. Muutamia asioita uudessa YMPssä vuoden 13 jälkeen tämä ajatus kuuluu maaseudun kehitysprojektiin. Onko meillä mitään ajatusta rahoituksesta? Onko tällä budjettikohta olemassa? Minun käsittääkseni ei ole. Kuinka me tulemme toteuttamaan tämän? Toinen kysymys on se, että olen käsittänyt, että ehdotus on hiukan myöhässä, sillä me haluamme katsoa, kuinka tällä hetkellä aktiiviset pilottihankkeet toimivat. Voisiko komissio selventää, onko niin, ja jos näin on, voidaanko tätä esitystä viivästyttää jonkin verran? En saanut tätä mielikuvaa. Eri jäsenmaissa tutkimus toimet ovat hyvin erilaisia. Joissakin ne ovat yksityisen sektorin laitoksia, toisissa sitten julkisin varoin rahoitettuja. Kuinka tämä vaikuttaa asiaan? Viimeinen kysymys koskettaa kestävyyttä. Olemme kaikki samaa mieltä, mutta me tarvitsemme myöskin taloudellisesti kestävää maanviljelyä, ei vain ympäristöllisesti kestävää maanviljelyä. Enkä näe tätä, kuinka voisimme tutkia sitä, kuinka maanviljelijät saavat tuloa tuottaessaan ruokaa. Tässä ongelmana on se, että jos tuotanto jos tuottajahinnat ovat suuremmat, myöskin kuluttajahinnat ovat su- suuremmat. Kiitoksia. Emme voi Brita. Herbert sitten Brita. Kiitoksia. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Mielestäni nämä haasteet, kestävä ja tehokas tuotanto, nämä ovat hyvin keskeisiä haasteita seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä maataloudessa. Meidänhän täytyy kattaa maailmanlaajuinen elintarviketarve, ja täytyy myöskin muistaa, kun halutaan uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. No, varoja tälle ei ole varattu. Ja kun katson ehdotusta, niin mielestäni tämä aihe on kyllä vähän unohtunut, jos katsotaan näitä toimenpiteitä. Ensimmäisessä pilarissa esimerkiksi kesannot, miten se liittyy sitten kestävyyteen tai tehokkuuteen. Eli en oikein ymmärrä. Minulla on vähän sellainen vaikutus, että joskus näitä tavoitteita ei edes ole esitetty, tai jos niitä onkin, niin sitten ehdotukset menevät täysin päinvastaiseen suuntaan. Eli meidän täytyy miettiä kestävää maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa, meidän täytyy mukauttaa järjestelmäämme, ja meidän täytyy tehdä tehokkaita ehdotuksia ja saada sellaisia myöskin komissiolta. Kiitos. Britta Stansikerski. Sama, ähm... Kiitoksia. Kiitän siitä, että olette tulleet esittelemään nämä asiat. Me olemme edelleen samalla kanalla, eli haluamme enemmän tutkimusta ja innovaatiota maataloudessa. Monissa rahoituskehyksissä on nähty ehdotuksia, että myöskin innovaation ja tutkimuksen määrittäisi enemmän varoja, mutta haluaisin tietää, miten näitä siltoja rakennetaan eri alojen välillä. Keskitytäänkö näihin pilottihankkeisiin vai tehdäänkö tässä jotain muuta orientaatiota, eli alhaalta ylöspäin periaatetta sovellettaisiin. Ja onko varauduttu siihen, että kun ajatellaan sosiaali- ja kalastusrahaston ja maaseudun ja alueellisen rahaston yhdistämistä tähän, toteutuuko se vai pitäisikö niitä vain lähentää? Koska periaatteessahan monet alat menevät limittäin ja näitä eri rahastoja voitaisiin käyttää tässä mielessä hyväksi. Tämä oli kysymykseni. Kiitokset tämän Seiki Vertsin. Pierwsze, ja mam, chciałbym usłyszeć, jak rozumie Komisja Innowacyjność Rolnictwa. Minä haluaisin tietää enemmän siitä, kuinka käsitätte tämän alueen on erilaisia tutkimuksia tehty. Eräät keskittyvät enemmän kehitykseen, patentteihin, uusiin teknologisiin ratkaisuihin tai tuotannon teollistamiseen. Toiset taas keskittyvät tehokkuuteen ja uudistamiseen. Mikä tasapaino tässä voisi olla? Mitä käsitämme innovaatiolla? Mitä te haluaisitte sillä käsittää, kun puhutaan kestävästä toiminnasta. Sitten liittyen eri instrumentteihin, mitä välineitä on innovaatiolle luotu tässä pitkässä ketjussa pelloilta pöydälle? Sillä innovaatio on melko erilaista maatilalla, teollisuudessa, kaupassa – Eli innovaatiossa on eroja. Sitten vielä eräs kysymys, minkälaista rahoituksesta tässä voidaan puhua? Maataloudessa on niin monia eroja suurten maatilojen välillä. Suurilla maatiloilla on rahastoja, joilla innovaatioita rahoitetaan ja tulokset ovat selkeitä, mutta sitten pientilojen suhteen tilanne on hyvin erilainen, innovaatiotilanne on hyvin erilainen niillä. Siellä on hyvin vähän innovaatiota ja mitään rahoitusta sen kehittämiselle ei ole olemassa. Eli mitä tässä käsitätte innovaatiolla eri tasoilla, minkälaisia instrumentteja pitäisi käyttää? Sitten vielä yksi kysymys, innovaatio ja suuret kemian teollisuuden yritykset, muut sektorit. Nämäkin yritykset tulevat markkinoille mukaan ja muuttavat markkinoita ja sitten kuluttajien pitää näistä muutoksista maksaa lopulta. Bene, interventi on. Kiitoksia. Tämä keskustelu on päättynyt ja pyytäisin, että Schwil vielä vastaa näihin kysymyksiin. Right, uh, thank you for the question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. No, tärkein syy tälle oli se, että meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta löydämme ratkaisuja kestävälle ja kilpailukykyiselle maataloudelle. Nyt tapahtuu kaikenlaista tällä hetkellä, mutta niitä pannaan täytäntöön hiukan sirpaloituneella tavalla. Ja jo kun keskustelemme keskenämme eri tahojen välillä, silloin saamme mahdollisuuksia keskittyä paremmin ja koordinoida toimiamme paremmin. Eli tämä meillä oli mielessä, kun mietimme näitä innovaatiokumppanuuksia. No sitten jäsenvaltioissa käytävät keskustelut. Siellähän käydään keskusteluja siitä, miten näitä innovaatiokumppanuuksia toteutetaan. Meillä on eri sidosryhmien kanssa keskusteluja, hallinnon edustajien, kansalaisjärjestöjen kanssa keskusteluja maatalouden innovaatiokumppanuus ja siihen liittyvät haasteet ovat saaneet hyvin myönteistä palautetta. Monet sanoivat, että kyllä, tämä on hyvä asia, viedään tätä eteenpäin. Eli tämän hiukan erilainen ehkä kuin keskustelu, jota käytiin innovaatiokumppanuudesta yleisesti ottaen. Tiedän, että täällä, siellä täällä on hiukan epäilyksiä sen suhteen, mutta maatalous on hiukan erityisessä tilanteessa. Meillä on hyvin monimutkaisia maaseudun kehittämispaketteja ja siellä on konkreettisia toimia, joita voitaisiin toteuttaa, jotta saadaan aikaan tuloksia ja päästäisiin innovaatiokumppanuustavoitteisiin. Me puhumme jo näistä yhteistyötoimista, neuvonanto investointiavusta. Eli meillä on jo monia toimia, joita voitaisiin käyttää vähän keskitetymmin ja koordinoidummin. Sitten kysyttiin budjetista. Nimenomaan budjetti on sellainen, että monet toimista löytävät rahoitusta sieltä. Maaseudun kehittäminen liittyy yhteisvastuuseen. Viranomaiset miettivät omia suunnitelmiaan ja prioriteettejään, Tietenkin niitä täytyy noudattaa yhteistä strategiaa – mutta myöskin täytyy muistaa paikalliset tarpeet. Ja kokemuksen mukaan, jos liittävän varhain ei käydä konkreettisia keskusteluita siitä, mihin pitäisi keskittyä, ja miten voidaan tut- tulkita näitä tavoitteita, silloin on riski, että me vain jatkamme vanhoja hankkeita, emmekä käynnistä uusia. Eli tässä olisi innovaatiokumppanuusverkosto. Se kävisi keskustelua, ilmoittaisi asioista sidosryhmille ja yrittäisi saada aikaan keskitetympiä tuloksia. Niin, kyse on kestävyydestä, kun kyse on luonnonresurssien suojelemisesta, mutta tietysti tämä liittyy myöskin talouden kestävyyteen ja kilpailukykyyn. Mehän kaikki tiedämme, että ainoastaan maatalous, joka on kannattavaa, pystyy vastaamaan näihin edessä oleviin haasteisiin. Sanoin, että olemme nyt erityistilanteessa politiikka ja, ja jota sitä on käyty. Se on vähän erityistä maatalouden osalta. Se on hiukan erilaista kuin muut innovaatiokumppanuudet. Erityisesti jos katsotaan aktiivista ikääntymistä, siitä oli erilaisia kantoja, mutta me sanomme, että meidän ei pidä keskittyä ainoastaan tähän pilottikumppanuuteen, vaan laajentaa keskustelua. Ja täytyy panna merkille, millaisia pyyntöjä tulee näiden kumppanuuksien puitteissa. Ja sen jälkeen sitten varmaan voimme tulla, tehdä hiukan erilaisia johtopäätöksiä, emmekä vain jäisi skeptisiksi. No miten sitten rakentaa siltoja tieteen ja maanviljelyn välillä – No tämä verkostoitumiskokemus maaseudun kehityksessä on hiukan se malli, jonka pohjalta näitä ajatuksia on kehitelty. Kokemusten jakaminen eri tahojen kesken on osoittautunut erittäin hyväksi resurssiksi sekä vertais, vertaisten välillä, mutta myöskin näin saadaan eri alat toimimaan yhteen. Tämä on meille aika tärkeää. Meidän täytyy kannustaa ryhmiä toimimaan yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi. Ja meillä on tällaisia joustavia ryhmiä, neljän, viiden viljelijän, neuvonantajan ja tutkijan ryhmiä, jotka kokoontuvat ja keskittyvät tietyn tilan konkreettisiin ongelmiin. Me haluamme, että tässä verkostossa hyvät uutiset leviävät ja että kokemuksia voidaan vaihtaa systemaattisesti. No sitten, mitä innovaatio tarkoittaa tässä innovaatiokumppanuudessa? Me tiedämme, millaisia kehityseroja ja rakenneeroja ja teknologisia eroja on eri jäsenvaltioissa. Ja me tiedämme myöskin, että alueilla, joissa on perinteistä maanviljelyä, ei välttämättä ole hyvä idea miettiä kehitystä tekemällä vanhoja virheitä, joita on nähty viimeisen 30 vuoden aikana. Kehitystä tarvitaan, se on selvää, mutta meidän täytyy miettiä heti alusta pitäen, millä, miten tämä kehitys olisi taloudellista, kehityskykyistä ja ympäristöystävällistä ja kestävää. Eli me tiedämme kyllä, millaisia eroja on kehityksen tasossa eri osissa Eurooppaa, ja niihinkin täytyy puuttua myöskin tutkimuksen osalta teknologian kehityksessä, innovatiivisten lähestymistapojen kehittämisessä. Nehän täytyy sopeuttaa hyvin eri rakenteisiin ja eri kehitystasoihin. Toivottavasti tässä nyt tulivat kaikki asiat esille. Chile eh, Kiitoksia. Nyt tämä kahden päivän kokous on päättymässä ja meidän täytyy vielä nimetä esittelijöitä. Koordinaattorien kanssa tehtiin tärkeitä päätöksiä mietinnöistä ja lausunnoista, joita meidän valiokuntamme laati. Tänään iltapäivällä meillä on tärkeä puheenjohtajavaltion puolen kokous. Siellä on myöskin komission jäsen Cholos paikalla. Eli toivottavasti monet teistä pääsevät paikalle. Ja sitten 19. joulukuuta kello 15 ja sitten 20. joulukuuta kello yhdeksältä ovat seuraavat valiokuntamme kokoukset. Kiitoksia kaikille ja nähdään iltapäivällä. Yeah. Yeah. Yeah.